Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Allez, nous commençons. No niin, aloitetaanpa. Allez. No niin, istukaapa. Ismail Ertuk, nyt aloitetaan. No. Aluksi haluaisin terehtiä tulkkeja. Kiitos tekemästänne työstä. Onneksi olette paikalla. Tämä on monimuotoisuutta yhtenäisyydessä ja monimuotoisuudessa yhteinen. Me olemme kyllä vastaanottaneet viestinne ja nyt, nyt on teillä puheenvuoro. Olkaa hyvä tulkit. Kiitos. Tänään jatkuu työtaistelu Euroopan parlamentin hallinnon kanssa 35. päivää työehtopäätösten takia. Pahoittelemme, että tähän kokoukseen ei anneta yliaikaa. Tämä loppuu siis aikanaan 18.30. Ja no tujostelko siitä vaan. On n'entend pas votre... No viestiä ei kuulunut. Ja. Suomesta varmasti viesti tulikin jo perille. La France, est-ce que vous êtes... Ranska, oletteko valmiina? Hyvää päivää. Parole est à vous. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti viestistänne. Ranskan kopin tulkit, en oikein kuullut teitä ensin, ehkä tässä on jotain mikrofoniongelmia. No niin, nyt kuuluu. Hyvää päivää. Allez, nous commencions. No niin, sitten aloitetaan. Esityslistan hyväksyminen, jos ei ole vastalauseita, on luonnos hyväksytty. Ei ole siis pöytäkirjat kokouksista 7. kesäkuuta, kuten kesäkuun 21. voitaneen voi tänään ei ole muutoksen ei. Puheenjohtajan ilmoitukset. Hyvät kollegat, tehän tiedätte, kuten minäkin, että täysistunto hylkäsi kolme ehdotusta liikkuvuuspaketista. Ja tain tiedotuksenne me keskustelemme hetken päästä tästä koordinaattoreiden kokouksessa tänään. Ja sitten ensimmäisen kohtaan pitämättä sitten 2019 talousarvio, lausunto. Budjettivaliokunta on saatsa valmistelijana Anela Telitska. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Ja sen jälkeen keskustelu, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon, colleagues. Uh... Uh, kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvät uh, kollegat. Ei tässä nyt ole syytä uh, uh, pureutua pitkään syvi, syvällä yksityiskohtiin. Me, meillä on varmaankin aika yhtenäinen linja komission ehdottaman budjettiluonnoksen kanssa. Sitä voitaneen pitää aika vakaana. Ja sitten tietenkin, jos vaikeuksia tulee, niin kuin tulee, niin niitä sitten neuvoston kanssa puidaan. Äh, muistan, että äh, mitä täällä Tran-valiokunnassa on, on todettu tästä budjetin vakaudesta, talousarvon vakaudesta ja mikä on se minimitaso, mitä voimme odottaa. Muistutan mieliin tässä pääkohdat. Äh, EFSissähän EFSin oli äh, tietysti, tai Sirin oli äh, tehty leikkauksia. Rahoitusohjelmat ovat joskus päätymässä loppuvaiheeseen. Ja sitten tietysti sellaisen vakauspakettiin sisältyviin on tehty myös leikkauksia. ESA, EMSA samoin on saanut jatkoa toimikaudelleen ja myöskin sitten omiin, omiin varoihin on sieltä mahdollisuus käydä käsiksi jotta sitten äh, äh, voitaisiin varmistaa äh, ohjelmamme toteuttaminen laajassa Sitten nämä Glioska ja Cesar tietysti ovat ovat niin ikään oikealla tiellä. Ja jos ajatellaan, jos näitä ilmastonmuutostavoitteistakaan ei voida tinkiä, ja sitten vielä, vielä kahdeksan satelliittiakin on määrä laukaista ja aloittaa täysimittaisen toimintansa tässä tällä rahoituskauden aikana. Eli tässä nyt ollaan tavoitettu tätä budjetin vakeutta, vakautta ja tämä on se vähimmäistaso, johon voimme myöntyä ja taipua. Ja me varmaankin olemme yhtä mieltä suurimmasta osasta näistä mainitsemistani kysymyksistä. Sitten pari pääseikkaa, joista varmaankin on erimielisyyttä jotka ylipäätänsä sivuovat äh, liikennekuljetusbudjettia äh, muistaen kuitenkin, että 2019 on, on tämän toimikautamme viimeinen tilivuosi. Ja, ja, ja se on saatava sitten ikään kuin täytäntöön ja käytetyksi ennen Euroopan äh, vaaleja. Miten sen tulee näihin pilottihankkeisiin vielä ja niihin liittyviin hankkeisiin? tulee viimeksi toimikaudellamme oli mahdollisuus tarjota jonkin verran taloudellista tukea sellaisille hankkeille, jotka minun mielestäni, joiden pitäisi olla suoraan kytköksissä poliittisiin painopistealueisiin näiltä, mitä näihin tähän tällä hetkellä tapetilla oleviin hankke- kysymyksiin tulee. Eli tämä olkoon nyt sitten yksi tärkein muuttuja ryhmä, jotka on sitten otettava huomioon, joka on otettava huomioon, kun budjettivaliokunnalle oman lausuntomme annamme ja suorituksemme. Voisin myös tässä vielä ehdottaa, ja toivottavasti olette siinä samoilla linjoilla kanssani käyttääkseni vaikutusvaltaanne sitten komission näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Ja tässä vielä haluaisin vielä painottaa erästä tähän kiinteästi kytköksessä olevaa kysymyksistä näistä muista seikoista on, ovat matkustajan oikeudet Tämä ei tietenkin äh, ole mikään äh, rahakaivo, äh, pikemminkin päinvastoin aika marginaaliset kustannukset siihen liittyvät, mutta haasteet sitten vastaavasti ovat sitäkin suuremmat, jos ajatellaan näitä tätä yleiseurooppalaista kuljetus- ja matkailupolitiikan tekoa noin laajemminkin. Ihmiset ovat aivan liian huonosti perillä oikeuksistaan – ja esimerkiksi tästä, jos olisi laajempi mm, tietoisuus olemassa, niin ihmiset voisivat sitten oikeutuksi odottaa jotain konkreettista korvausta esimerkiksi mm, hankaluuksien tullen. Meidän pitäisi valistus, valistussaralla vielä tehdä paljon työtä ja saada paljon enemmänkin kykenisimme saamaan aikaiseksi <clears throat> Näin, matkustajien, matkustajan oikeudet pitäisi olla yksi asia, joka pitäisi paremmin saada viestityksi eteenpäin. Minun lausunnossani minulle kuvastuu selkeästi se käsitys, mikä meidän keskusteluistamme käteen on jäänyt. <clears throat> Me olemme minun mielestäni aika selvillä vesillä, mitä kuljetussektorin tarpeisiin tulee. Ja tällä tällä tiellä haluaisin, että jatkaisimme ja parlamentti toivon mukaan asettuu tuokseni tässä. Teniska pour cette présentation très pédagogique et très claire. J'ouvre le débat. Monsieur Salini, la parole est à vous. Kiitos. La... Meidän valiokuntamme lausunto ja meidän näkemyksemme ryhmässä ja minunkin näkemykseni on se, että tämä Teliskan näkemys vastaa siis myös meidän näkemystämme painopisteistä tässä talousarviossa myös liikenteen alalla. Yleisestikin ottaen, kun ajatellaan sitä, miten määritellä liikennepolitiikan merkitys. Myös kun ajatellaan unionin kilpailukykyä ja kohesiota, nimenomaan se tapa, jolla valmistelija on tämä muotoilut ja siitä me olemme samaa mieltä. No sitten jotain yksityiskohtaisempaa ennen kuin menen koehankkeisiin. Oikeastaan neljä suurta aluetta minusta tässä on. Varmasti kaikki tärkeitä. Totta kai ensinnäkin tarve se, että ver- verkkojen Euroopassa tähän annan enemmän varoja, kun ajatellaan, miten tärkeä se on. Ja kuten totesin, että ei tässä jouduta sitten seinää vasten. Sitä ei voida ruveta pienentämäänkään. Ja sitten virastot muuten, EAC ja EMSA, siitä olen aivan samaa mieltä. Ajatellen, että virastojen varojen täytyy olla tehtävien tasalla. Kolmanneksi, ja pikaisesti, ja on aivan oikein, että Galilean strategista merkitystä korostetaan – jo myös Neknosen. Ajattelen avaruustutkimusta, ajattelen myös esittelijäjyyttä. Tästä olen tietysti samaa mieltä. Ja sitten neljänneksi, jos ajatellaan näitä suurempia alueita, tutkimus ja innovaatio koskien Shift siis to Rail, Cesar ja Links. No sitten, mitä tulee tähän toisen osaan lausunnossa, koehankkeet, lisäisin siihen sen verran, että olemme tarkkaanneet, käyneet läpi ne arviot, joita komissio on tehnyt ja minkälaisia kommentteja sieltä on kuultu. Ehkä tässä kuitenkin on varaa vielä arvioida lisääkin meidänkin puoleltamme tässä loppuvaiheessa kohankkeita. Euroopan parlamentilla on tietenkin oma oikeutensa tehdä omia arvioita – paljon samaa mieltä näiden komission näkemysten kanssa, A, B ja niin edelleen. Sitten siellä on joku saanut C, kun meidän mielestämme ehkä ne ovat kuitenkin yleisen henken mukaisia. Kohan, että pitäisi ehkä tarkastella myös itsenäisinä, mutta kuitenkin osoittain arvostusta niille. Pidän erinomaisena tätä tehtyä työtä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, herra Salini. Herra Sile ei ole paikalla. Herra Van Dalen, korvatteko herra ette Sileä korvaa? Rouva Del ja herra Ertuk, te korvatti hänet, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pahoittelut. Kalkarimanten nimissä. Hän on matkalla Brysseliin, kyllä hän taitaa olla ilmassa tällä hetkellä. Minä esittelisin hänen kantansa tästä budjettiaiheesta. Ensinnäkin kiitokset valmistelija Teliskalle, joka on tehnyt hyvää työtä. Liikennepolitiikka Euroopan unionissa on ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan maailmanlaajuista kilpailukykyä ja sosiaalista kohesiota Euroopan unionissa. Siksi tarvitaan kunnianhimoinen budjetti, joka voi vastata hankkeiden ja ohjelmien tavoitteisiin Euroopan unionissa. Kun puhutaan infrastruktuurihankkeista, suuri osa resursseja – tarvitaan siihen, mutta tarvitaan myös hyvin tarkkaa suunnittelua erityisesti pidemmällä aikavälillä. Siksi on hyvin tärkeää, että vältetään sitä, että leikataan verkkojen Eurooppa-välineestä, niin kuin aikaisemmin on tehty. Pidän tietenkin hyvänä komission ehdotusta lisätä maksatuksia ja sitoumuksia euro, verkkojen Eurooppa-välineille – yli 40 prosenttia, mutta tämä ei ole riittävä korotus, erityisesti ottaen huomioon, miten aikaisemmin on leikattu. Meidän on huolehdittava siitä, että näitä varoja käytetään tehokkaasti, jotta saadaan ainakin TNT-runkoverkko valmiiksi. Muuten koko politiikan uskottavuus kyseenalaistetaan. Valitettavasti komissio ei tunnu olevan kovin innostunut matkailualasta, joka on kuitenkin kolmanneksi suuri talouden ala Euroopan unionissa. Tämä ala ansaitsee paljon enemmän tukea ja erityisen budjettikohdan. Se johtaisi avoimuuteen ja siihen, että voitaisiin mitata paremmin komission toimin tehokkuutta. Kiitos. Monsieur. Kiitoksia kovasti, herra Ertug. Herra Lunde, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh... Kiitos. EUn äh, liikennepolitiikka on aivan olennaista äh, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti kestävää äh, kehitystä luotaessa. Tämä on tietysti myöskin edellyttää yhteisrahoitusta Euroopan laajuisten verkosten toteuttamiseksi. Niin ikään EUn yhteisrahoitusta tarvitaan edelleenkin myöskin sekä rautateille että myöskin ylipäätänsä kestävämmälle liikenteelle. Kiitoksia herra Lunde. Rova Kyllönen, korvaatteko Lopetia, ette? Mm, sitten Rova Andersson, olkaa hyvä. I just wanted to well... No ihan vain kiittäisin tehtyä työtä. Tuen herra Telitskaa täysin, varsinkin matkusten oikeuksissa ja tietoisuuden puutteessa varmasti tilintarkastustuomistuin vahvistikin tämä viime vuonna, että edelleen ei juurikaan matkustajan oikeuksista tiedetä. Yhteisesti ainakin voitaisiin tehdä niin, että EU siihen puuttuu. Hyvä niin. Oikeastaan kolmannes eurooppalaisista tietävät matkustajien oikeuden, oikeuksien puitteet. Se kannattaa panna merkille. Jos ajatellaan matkustajien oikeuksia koskevaa ehdotusta, niin puhe on ollut myös Euroopan laajuisesta valituskaavakkeesta. Ja varmasti moni on tätä ehdotusta tukenut. Seuraavaksi herra Telitska. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole paljon lisättävää, mutta painottaisin ehkä pari seikkaa, jotka kävivät ilmi tässä keskustelussa. Edustaja Salini puhui kilpailukyvystä ja koheesiosta. Mielestäni näiden pitäisi olla keskeisimmät tavoitteet. Aivan varmasti jaan tämän kannan. Edustaja Salini viittasi myös siihen, miten arvioidaan pilottihankkeita. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi kunnioittaa asiantuntija-analyysejä – mutta aikaisemmin on jouduttu tilanteeseen, jossa joku ihan sama kukaan on esittänyt jotain hanketta, jota ei valita ja sitten se voikin olla komission prioriteettihanke. Eli Tämä on mielestäni ongelma, jota meidän pitää katsoa. Keskeisimmän periaatteen pitäisi olla se, että meidän pitäisi tukea erityisesti niitä poliittisia prioriteetteja, joita meillä on, mutta ymmärtäisin kollegoiden puheenvuorosta, että nyt koheesiota pidetään tärkeämpänä ehkä jopa kuin kilpailua. Kiitos. Merci, monsieur, merci, monsieur Kiitos, herra Telitska. Minä annan uudelleen puheenvuoron teille, kun sitä on kiva kuulla teidän ääntänne, varsinkin talousarviosta. Mutta komissio tässä nyt kuitenkin ehkä sanoi viimeisen sanan vai kuka? Rouva Anne Montagnou, oletteko paikalla? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, herra valmistelija. Ihan vain sen verran, että kerron jotain lisätietoja liittyen tähän kyselykaavakkeeseen. Todellakin me tarvitsemme talousarviota, joka nyt on kasvamaan päin ensi vuonna, kuten Hella Teliska totesi. Teidän tiedoksen vain, mitä komissio nyt on ehdottanut talousarvioksi, niin se perustuu siihen analyysiin, joka tehdään vuotuisesti INEAN kanssa. Ja siinä huomioidaan kaikki tukisopimukset, jotka on jo allekirjoitettu. Se on kiinteä summa ja totta kai mitä siihen sitten leikkauksia tulee, johtaisi se ongelmien tukien saajien parissa. Komissio todellakin ottaa hyvin, hyvillä mieli vastaan tämän ehdotetun päätöslauselman talousarviosta. Te mainitsitte myös se, kuinka paljon tässä on mahdollisuus yhteisrahoituksen myötä käyttää kaikki verkkojen Euroopan varat. Ensimmäisenä vuosina oltiin vähän ehkä jäljessä verrattuna nykytilanteeseen. Ja nyt oikeastaan se, mikä voidaan ajatella vain ensi vuotta varten, niin ensinnäkin tarjouskilpailun ajatellen liittyen edellisten ohjelmien takaisin perintään. Noin 80 miljoonaa on arvioitu, mutta katsotaan nyt sitten sen mukaan, miten se elää, kuinka paljon on syytä. Mutta sitten käyttöön ensi vuoden täytäntöönpano. Niin olemme käymässä keskustelua myös EIMPn kanssa. Voitaisiinko ehkä järjestää tarjouskilpailu myös Verkon Eurooppaa varhautusvälineestä. Eli jos haluatte, kun lisätietoja saadaan, voimme tulla niitä esittelemään tänne ehkä syksyllä. Ehkä vielä lisäksi muutama seikka. Virastojen talousarvio. Totta kai minä tiedän, että täältä löytyy virastolle paljon tukea, mutta toteaisin vain, että Euroopan rautatieviraston kohdalla talousarvio ei ole pienenemään päin. Nimittäin 2019 on periaatteessa se vuosi, jolloin maksut tulevat käyttöön. Siellä on talousarvioitu, että kaiken tuli 3,8 miljoonaa euroa maksuista. Eli unionin tuki ehkä pien, pienesti laskee, mutta sitten se korvautuu hyvinkin näistä maksuista, joita alalta tulee ensi vuodesta lukien. Sitten vielä lopuksi koehankkeista. Minä kyllä kirjasin ylös tarkkaan teidän huomionne. Tässä vaiheessa komissio on todellakin tehnyt ensimmäiset arvionsa. Tähän tiedätte, miten asia tässä on kehkeytynyt sen jälkeen, kun toteutettavuuskirje sitten julkaistaan syyskuussa mutta ehdottamista ekojan kestä suurin osa on hyväksytty. Kiitos komissio. Kiitos Rova Tanju. Määräaika tarkistuksen jättämiselle muuten on 13. heinäkuuta puolelta päivin. Ja muistuttaisin, että jäsenet voivat tehdä kahden tyyppisiä tarkistuksia. Ensinnäkin tarkistuksia, jotka liittyvät lausuntoluonnokseen ja sitten talousarviotarkistuksiin, jotka tulevat sitten niihin tarkistuksiin, jotka liittyvät koehankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Se siitä. Sitten seuraavaksi seuraavaan kohtaan, eli keskustelemaan herra Hudakin kanssa, joka on EIPn varapääjohtaja. Keskustelemme liikennerahoituksesta. Otamme hänet vastaan. Herra Hudak, tervetuloa valiokuntaani. Allez-y, prenez place. No niin, istutukaapa, olkaa hyvä. Alors, monsieur Dac, nous avons... No niin, herra Hudak. Me kutsumme teidät tänne EIPn varapääjohtajan ominaisuudessa keskustelemaan pankkine toiminnasta liikenteen alalla. Ensinnäkin toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi, että tänne tulitte valiokuntaamme. Tämä päivän keskustelu on erityisen täydellinen ja ajankohtainen, kun ajatellaan, että yhtäältä Tiedämme, että on ja mahdollisuustarpeita, voidaksemme uudenaikaistaa liikennejärjestelmiämme, mutta täytyy myös muokata liikkuvuutta, että saadaan se hyöty, mitä sieltä halutaan huomioiden. Digitaalinen vallankumous, puhutaan myös digitalisoitumisesta, ilmastovaikutuksista. Nyt olemme varsinaisessa energiasiirtymävaiheessakin. Eli yhtäältä meillä on esillä rahoituksohjelma olemassa esimerkiksi yhteyksiä varten ja sitten Invest EU-varat. Ja me odotamme hyvin malttamattomina tietoja siitä, että investointipankki kertoisi, mitä se aikoo tehdä. Mikä näkemyksemme näistä, näistä aiheista? mitä näkymiä teillä on hankkeista tai hanketyypeistä, joita te sitten valitsette, jotta voitaisiin vastata näihin haasteisiin. Kiitos, että tänne tulitte ja annan teille puheenvuoron. Kymmenisen minuuttia teillä on aikaa ja sen jälkeen voidaan alkaa keskustelu kollegojen kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame euh, Chair. Uh, ladies and gentlemen, members of... Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat hyvät valiokunnan jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos oikein paljon, että sain mahdollisuuden tulla tänne tänään. Mä sain mahdollisuuden puhua teille hiukan Euroopan investointipankin toimista liikenteen alalla. Se on hyvin tärkeä osa meidän toimiamme. Suoraan sanottuna tämä muistuttaa minua siitä, kun olin ministerinä kansallisessa parlamentissa grillattavana. Se on hyvin innostava tilaisuus aina poliitikoille. Ihan lyhyesti. Liikenne on tärkeä kysymys Euroopassa. Se on hyvin tärkeä työsarka Euroopan investointipankissa. Totta kai olemme Euroopan unionin pankki. 28 EUn jäsenvaltiota meidät omistaa ja siksi noudatamme sitä strategiaa ja politiikkaa, jota Euroopan unionissa ajetaan. Tiedoksi tänä vuonna on 60. syntymäpäivämme. Sitä juhlistamme tänä päivänä ja se on osa EUn historiaa, josta voimme olla todella ylpeitä. Euroopan investointipaikki vähitellen vuodesta 1958 on muodostunut merkittävimmäksi rahoituslaitokseksi Euro- maailmassa, joten on hienoa, että olemme näin merkittävässä asemassa, jos verrataan – hankkeita rahoitettiin noin 80 miljardin euron osalta. Maailmanpankki rahoittaa noin 60 miljardia. Joten suuri eurooppalainen taho, joka tekee paljon hyvää Euroopassa. Liikenneala on yksi prioriteeteistamme. Yleensä vuosittain noin 13 miljardia euroa liikennehankkeita Euroopan unionissa – Niihin liittyy myös jotain hankkeita EUn ulkopuolella. Noin kymmenes toimistamme on Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Erityisesti naapurimaissa. Tänä aamuna esimerkiksi allekirjoitin hankkeen Ukrainan varapääministerin kanssa ja se liittyy tieliikenneturvallisuuteen. Ukrainan kanssa luotava sopimus. On hienoa, että eurooppalaiset arvot ja standardit saavat näkyvät mutta myös naapurimaissamme ja lähialueillamme edessä ja etelässä. 17 prosenttia noin kaikista EIPn toimista. Meillä on kolmenlaista toimintaa. Lainat, neuvonantaminen ja tämä blending, eli että yhdistetään erilaisia lainahankkeita julkisen ja yksityisen puolen kanssa, eri rahoituslaitosten kanssa, myös EUn jäsenvaltioissa ja ulkopuolella. Tämä oli tämä lainaosuus. Ja sitten tuo blending, se liittyy verkkojen Eurooppa-välineeseen, että sekoitetaan perinteisiä apurahoja tai rakennerahoja muihin rahoitusvälineisiin. Ja rahat, jotka maksetaan takaisin, tämä on uusi tapa saada vipuvaikutusta. Ja neuvonantotoiminta, meillä on melko merkittävää neuvonantoa. Teemme yhteistyötä hallitusten ajallisen tason kanssa, jotta voidaan katsoa, miten saadaan aikaan hankkeita, jotka ansaitsevat rahoitusta. Jos katsotaan liikenneinfrastruktuuria kaiken kaikkiaan Euroopan unionissa, voidaan todeta, että historiallisesti yksi prosentti BKTstä on mennyt liikenteeseen – Tämä luku on kutistunut rahoitus, talous- rahoituskriisin aikana ja tämä tilanne johti siihen tosiasiaan, että meillä on nyt puutetta investoinneista liikenteen alalla. Olemme jäljessä. Jos ajatellaan eurooppalaisia koordinaattoreita 2021-2027 arvioidaan, että investointikuilua on noin 100 miljardia – vuosittain TNT-käytäviä. Ajattelen ainoastaan, jos katsotaan kokonaissummaa. Olemme lähinnä 200 miljardia vuosittain. Ajattelen investointikuilua, joka on täytettävä Euroopassa, jotta voidaan rahoittaa infrastruktuurihankkeita. Eli tärkeä tehtävä, paljon asioita pitäisi hoitaa. Samalla me katso ainoastaan perinteistä liikenneinfrastruktuuria, TEN-T-käytäviä, kun olemme eurooppalainen pankki. Katsomme tietenkin erityisesti näitä liikennehankkeita, jotka liittyvät Euroopan yhdistämiseen ja yhteyksiin, mutta katsomme myös modernimpaa, eli ympäristöystävällisempää, kestävämpää liikkuvuutta ja investointia myöskin puhtaaseen liikenteeseen. Vuonna 2016 yhdessä Euroopan komission kanssa – luotiin vihreämmän liikenteen väline, jotta saataisiin nopeammin vihreää liikenneteknologiaa liikkeelle. Vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä busseissa Ranskassa esimerkiksi tai Espanjan Las Palmasissa. Olemme myös mukana innovatiivisessa hankkeessa, jossa pyritään kehittämään uutuksia TNT-käytäviin, kun puhutaan liikenteestä, liikkuvuudesta. Uusia investointialoja siis, jossa itse asiassa yhdistämme liikenteen digitalisoitumiseen, uuteen teknologian ja ympäristöön. Yksi välineistä, jota käytämme hyvin aktiivisesti, on strategisten investointien rahasto, esirahasto. Kuten tiedätte, Euroopan investointipankki on vastuussa esirahaston täytäntöön panosta – vaan sanoin, että heinäkuun loppuun mennessä saadaan ne summat, joita on luvattu ensimmäiselle kaudelle, 315 miljardia euroa lisää investointeja, käyttäen takuita EUn budjetista EIPstä. Eli meistä esirahasto on selkeä menestys. Se osoittaa myös sen, että investointikuilut, joita meillä on eivät ole täytettävissä vain julkisin varoin, vaan on löydettävä mahdollisuus saada mukaan myös yksityisiä investointeja rahaston kautta. Se on hyvin toteutettavissa ja siksi tämä on niin tärkeä tehtävä Euroopan investointipankille. Me näemme tämän heijastuvan tuleviin rahoituskehyksiin vuoteen 2007 2027 asti Invest EU-tekijän kautta ennen kaikkea. Voitte kysyä, jos teillä on kysymyksiä. Meilläkin on vielä kysymyksiä siitä, miten tämä Invest EU toimisi, mutta voimme varmasti keskustella siitä. Jos katsotaan strategisten investointien rahastoa, me olemme tukeneet 59 liikennehanketta. Niin on saatu takuut 25 miljardia – halutaan saada lisäinvestointia tätä kautta, joten noin 8 prosenttia koko esirin volyymista menee liikenneinvestointeihin. Voitte pohtia ehkä sitä, miksi vain 8 prosenttia, mutta syynä on se, että esirin liittyy yksityisen sektorin tekijä. Suoraan sanottuna Euroopassa on melko harvoja hankkeita, joissa liikenneinfrastruktuuria ollaan rakentamassa yksityisen ja julkisen kumppanuuden kautta. Tämä on varmasti kysymys, johon pitäisi puuttua, miten saataisiin yksityistä sektoria paremmin mukaan näihin infrastruktuurihankkeisiin. Hankkeiden joukossa Riian liikennekuljetushanke, NAS-investointihanke Espanjassa tai vihreän laivaliikenteen hanke, jota on toteutettu monissa Euroopan maissa. Yksi uusista kehityskuluista, kuten jo mainittiin, on tämä verkkojen Euroopan välinen eri rahoitusvälineiden yhdistämishanke. Sitä on ajettu komission jäsen Vultsin puolelta. Näin pyritään saamaan lisää investointeja liikkeelle verkkojen Eurooppa-välineelle. Eli meillä on kumppanuuksia Euroopan komission kanssa, jotta tämä blending voi toteutua. Osa hankkeesta saa rahoitusta Euroopan komissiosta ja osa Euroopan investointipankista takuuhankkeena esimerkiksi. Tämä on hyvä tapa edetä tulevaisuudessa. Tämä on hyvä tapa lisätä yhteistyötä rahoituksen investointien alalla. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän, kun minusta tuntuu, että on tärkeämpää, että pääsemme keskustelemaan. Kysymys- ja vastausosio on varmasti tervetullut. Kiitos jälleen, että tulitte keskustelemaan kanssani. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti alustuksestanne, herra Hudak. Pitämättä puhetta annan puheenvuoron herra Finden Vankampin, olkaa hyvää kysymyksiä varten. Mevrouw de voorzitter. Uh... Puheenjohtaja. Raudak. Ja toinenkin Euroopan investointipankin edustaja. Tervetuloa oikein sydämellisesti. Vähän henkilökohtaisempi kysymys. Ettekö Ballekomin seuraaja? Voisitaisinko näin ajatella, vaiko ei? Ehkä voi saada tähän heti vastauksen tähän kysymykseen. Good, good question. Um, temporary... Hyvä kysymys. <clears throat> Tavallaan vt edustaja Pampelkamin, koska, koska hän oli ää, liike, liikennevastaava. Hän on täällä jo, johtoryhmässä tätä nykyään. Meillä on kahdeksan, kahdeksan jäsentä siinä ää, hallintoneuvostossa eri sektoreilla. Um, um, kun um, Kunnes saadaan uusi nimitettyä, niin sitten asiat palavat oikean järjestykseen. Kiitos. Kysyin tätä siksi, että herra sanoi, että häntä ehkä grillataan, mutta pitäisi olla aina varovainen silloin, kun joku henkilö hoitaa tehtävää väliaikaisesti. Onkohan grillaaminen silloin paikallaan? Ehkä ei, joten en aio lähde grillaamaan, mutta pari kriittistä kysymystä kuitenkin. 30 miljoonaa uh, investeringen van de EIB. EIBn investoinnit liikentealaan. Sanoitte 17 prosenttia. Minun mielestäni tämä ei ole lisääntynyt, kasvanut tämä osuus viime vuosina. Voisitteko vahvistaa tämän minulle tai selittää tätä? Noin 13 miljardia on summa edelleen. Tämä ei ole kasvamaan päin käsittääkseni. Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymykseni. Miten tuo 13 miljoonaa eipeltä suhtautuu 25 miljardiin, joka liittyy esiriin. Onko tämä sama summa? Eli 30 plus 25, niinkö? Silloin se on mielenkiintoisempaa totta kai. Eli miten suhteutetaan nämä kaksi summaa toisiinsa? Ja sitten tiet, sisävesiliikenne ja rautatie jos hyvin tiukasti sanottaisiin, niin tiehän ei tarvitsisi enää investoida, koska maksujärjestelmää, tien käyttömaksut ovat käytössä. Voitaisiin siis keskittyä enemmän sisävesiliikenteeseen ja rautateihin. Tämä olisi kolmas kysymykseni. Olisiko näin? Neljäs kysymykseni. Olin itse Alankomaista. Alankomaiset pankit varmasti kilpailevat EIPn kanssa. Uskoisin, että yksityiset pankit meillä voivat tarjota viranomaisille edullisempia lainoja kuin EIP. Tilanne ei ole sama kaikissa maissa, Romania, Bulgaria äh, esimerkiksi ovat maita, joissa tilanne varmasti on toisenlainen, mutta miten suhtaudutte tähän kilpailuun yksityisten pankkien kanssa? Huomenna äh, kanssa keskustelimme ja hän sanoi, että no mekin teemme kaupallisia tariffeja vastaan tätä työtä, koska emme ole hyvän tekijä kuitenkaan. Mutta kylläkään rehellisesti on kuitenkin sanottava, että jos Alankomaiden pankit voivat tarjota parempaa kuin EIP, niin silloin mielestäni EIP ei toime tavoitteidensa mukaisesti, koska hienoa tietenkin, jos tehdään voittoa miljardeja vuosittain, mutta – kysehän on eurooppalaisesta pankista eikä tällaisesta eurooppalaisesta voittokoneesta ikään kuin. Ehkä sosialistisesti ajatellen esittäisin näinkin tiukan kysymyksen. Ja sitten tuo blending kysymys, eri rahoitusmuotojen sekoittaminen. Sanoitte, että sitä toteutetaan nyt ja muu pääosasto sanoo hoitamansa tätä tehtävää yksin. Ja sitten Verkön Eurooppa-väline. Mitä IP tekee se SEFin osalta, Verkön Eurooppa-välineen osalta. Mutta kysehän on lähinnä tukiaisista, ei lainoista. Haluaisin tietää vähän enemmän, mitä Euroopan investointipankki konkreettisesti tekee tämän blendin kysymyksen ja verkkojen Euroopan välineen osalta, kun ajatellaan rahoitusta. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Wim van de... Kiitos, herra van der Kamp. Herra hyvä. Jeśli można, to ja chciałem prosić pana... Kiitos. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen, jotta kertoisitte parista muusta asiasta. Nyt olemme siinä vaiheessa, että olemme käynnistämässä, käynnistämässä vakavat keskustelut talousarviosta 2020, 2021 ja 2027 asti. Ja nyt on selvästi nähtävissä, että talousarvio on tulee ainakin 20 prosentin verran vähemmän kohesiopolitiikkaa. Vähemmän varoja on myös rakennerahastoja varten. Toisin sanoen, EUn talousarviossa on vähemmän varoja myös liikenteen tukemiseksi. Eli ensimmäinen kysymykseni olisikin, onko niin, että EIP ottaa myös tämän huomioon, kun se harjoittaa omaa luottopolitiikkaansa? Sitten toinen tyystin erilainen kysymys. Ensi kertaa EUn talousarviossa on aika paljon varoja, 6,8 miljardia liikkuvuuteen, mukaan lukien myös turvallisuus. Mielestäni hyvä päätös. Euroopassa meidän täytyy saada aikaan parempia saada liikkeelle eri voimia, esimerkiksi rajavalvontaa, poliisivoimia. Kysyisikin teiltä, onko niin, että EIP avaa uuden lainahanan näitäkin tehtäviä varten yhteydessä liikenneliikkuvuuteen ja turvallisuuteen? Madame Kiitoksia, Rova Foster. Eikö? Herra Van Ai, haluatteko? Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Kiitos paljon puheenjohtaja. Rova, minäkin olen alankomainen edustaja omassa maassani. Huomaan, että suhtaudutaan skeptisesti eip rooliin. Tämä kuultiin kollega Van Kampilta jo. Mikä on lisäarvo liikennehankkeessa EIPn puolelta? Tästä keskustellaan ja katsotaan helposti suurempien muiden pankkien suuntaan, eikä EIP oikein tule esiin. Eli konkreettinen kysymykseni on, mitä lisäarvoa teiltä saadaan suurin infrastruktuurihankkeisiin liikenteen alalla verrattuna muihin suuriin yksityisiin pankkeihin? Ensimmäinen kysymys. Ja toinen, konkreettisesti yksi hanke, josta on puhuttu vuosikausia Alankomaissa, on se, että merkittävästi uudistetaan ja vahvistetaan. Het zogenaamde IJsselmeer afgesloten. Daar zit een sluis in, die is gebouwd in de jaren 30. Die is veel te klein. Kanavan muutostyöt, jotka ovat melko merkittäviä ja jopa suurentavat tätä. Ja nyt kysytään, miksi meidän pitäisi katsoa yhteisrahoituksen osalta Brysselin suuntaan. Toisaalta katsotaan pääosasta Movin suuntaan eri budjettiosissa, mutta missään ei puhuta siitä, mitä mahdollisuuksia EIPllä olisi. Eli tunnetteko tämän hankkeen, mutta erityisesti kysyisin näitä MOVE-pääosaston osioita kukaan ei oikein mainitse EIPtä. Ehkä teissä olisi, teillä olisi jotain ehdotuksia tähän. Eli miten voitaisiin ajatella, että EIP ehkä lisänä voisi olla tällaisen kanavahankkeen sulun laajentamisprojektissa mukana. Kiitos. Kiitos herra Van Dalen. Herra Telitska, uh, Thank you. Um... Kiitos. Ihan vain palaisin siihen, jonka kollegat ottivat esille. Mielestäni on aivan selväksi käynyt meillekin, että lisäarvo ei liity pelkästään korkoon, mistä voidaan tietenkin keskustella, vaan ajattelen tuotteen monimutkaisuutta, mutta ehkä tältä pohjalta kysyisin, onko mitään sellaista, mitä voitaisiin tehdä, joka menee yli ja ohi rahoitusmarkkinoiden roolin. Totta kai te olette suurimpia luotonantajia edelleen rahoitusmarkkinoilla tekin. Eli teillä tarjolla on halvempaa rahaa. Mutta mitä me voisimme tehdä päätöksentekijöinä, toimieliminä, niin että te ja teidän tuotteenne olisivat houkuttelevampia. En nyt pelkästään puhu korosta sinällään. Kuten totesin, se on vähän mutkikkaampi juttu. Tämä ensin ja sitten toiseksi Yritin miettiä itseäni kahdella pallilla. Jos ajatellaan vaikkapa kansalaista, joka istuu tuolla takapenkillä ikään kuin, ja sitten miettii, mitä tästä minulle koituu. No totta kai meillä on paljon tekemistä EIPn kanssa, mikään hyvä, mutta jos noin pähkinänkuoressa teidän pitäisi jotain ymmärrettävää sanoa tästä kansalaisille, jos kysyttäisiin, mikä on se lisäarvo? No ei niinkään, jos ajatellaan niin se rahaa, jota on lainattu. Komissiohan nyt yleensä kertoo, kuinka paljon on rahaa mennyt sinne ja tänne. Mikä on se todellinen vaikutus? Kai teidän täytyy arvioida sitä, kai sitä teette kuinkin pysyvämmin. Arvioitte hankkeita, joita olette valinneet. Voitte eritellä sitä. Jos teidän pitäisi vuosikertomus kertoa, laatia verrattuna siihen, mikä tilanne yleensä on ollut, mikä olisi liikenteen kohdalla se. Sitten se rahoituksesta vielä. Kun minä nyt olen verkkojen Euroopan esittelijä, niin minä olen paneutunut paljon myös sekarahoitukseen. Ja haluaisin nyt vain tehdä varma selväksi sen, että ei ole pelkästään kyse siitä, että, että jos ei puhu siitä, niin ei ole sitten mukana, vaan sillä täytyy olla todellista arvoa. Ja kyllä sillä varmaan onkin, mutta on siinä pullonkaulujakin, jos ajatellaan koko kirjoa tahoja, verkkojen Eurooppaa, koheesiot, EIP, kansalliset kehityspankit, liikepankit, yksityisten rahaa ja niin edelleen, niin miten se voi toimia? Jos minä olisin liikepankki, yksityinen sijoittaja, halusin varmistaa, että jos jokin menee pieleen, niin saa rahat takaisin. Eli kuka sitten ensimmäisenä saa, jos noin sanotaan yksi kantaan. Mitkä ovat sikarahoituksen rajat? Mitä te ehkä noin henkilökohtaisesti pitäisitte parhaimpina lähteenä sekarahoituksella? Haluaisin verkkojen Eurooppaa varten jotain tästä. Mutta ylipäätään näitä sekarahoitusta. Nyt todella kaivan teidän aivojanne, että saisin tietoja kokemuksistanne. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia, kovasti herra Telitska. Herra Dalunde, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, uh, thank Kiitos puheenjohtaja. Äh, tähän oman äh, korteni haluaisin tuoda äh, viittaamalla tiettyihin hankkeisiin, joita investointirahasto ja muut ovat yhteisrahoittaneet, joita on kuitenkin pidetty mainostettu ilmastoystävällisenä, mutta eivät suinkaan sitä ole olleet. Esimerkiksi Martislavan ohitustyö, jota ilman minkäännäköisiä selvityksiä äh, ilmastovaikutuksista ja äh, muista haittavaikutuksista. Ja jos olikin, niin niille ei lotkotettu korvaankaan äh, sen sijaan, että olisi vaikkapa kehotettu ihmisiä vaihtamaan auto, autoilu julkiseen liikenteeseen. 2017 Esirin selvitykset ovat osoittaneet, että moottoritiet ovat saaneet kohtuuttoman paljon liikenneapua ja tukea. Ne pitäisi kuitenkin olla paremmin linjassa EU-painopisteiden kanssa myöskin mitä näihin rahoituskohteisiin tulee. Investointipankki on myöskin esiden kautta siis näitä maantieliikenteen uudistamisia tukenut kovasti. Mutta kysymykseni kuitenkin, että voidaanko nyt sitten ajatella tätä ehdollistamista tiukentaa, mitä, mitä tulee näihin hankkeisiin ja niiden ilmastovaikutuksiin? Merci. Kiitos kovasti. Kiitos, Rada Lunde olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Viisi kysymystä esittäisin. Ensinnäkin kysymys ja kommentti. Itse verkon Euroopan mekanismi niin, että se toimisi kokonaan EIPn sisällä, on laadullinen kanta myös tähän eurooppalaisen lisäarvoon, ei niinkään markkina-arvoon. Oletteko sitä mieltä, että valitut hankkeet liittyvät nimenomaan eurooppalaisen lisäarvoon? Toinen kysymys, nimittäin eh, tämä tae, joka annetaan ensimmäisistä menetyksistä, sekin on osa tätä mekanismia, sitä osa sopimusehtonakin EIP-ssä. Jos ajatellaan sopimusten analyysiä, jota te teette, ensimmäisten vuosien aikana osoittavat, että yleensä että olette tätä ensitakuuta huomioineet. Ja sitten se on kaatunut kolmansien sopimusopuolten arteille. Se on vastoin verkon Euroopan henkeäkin. Vai jos tässä tätä riskiä vähennetään, niin sitten, sitten ei saada yksityistä rahoitustakaan samalla tavalla, koska se pelkää tätä riskiä, kun on sekä rahoitusta ja kun te mukaan menette, niin missä määrin arvioitte sitten pystyvän hoitamaan takuut? Onko se mahdollista sitten kolme vuoden päästä mahdollista sanoa jotain takurahastosta? Eli se, mitä sinne on kertynyt Euroopasta, 21 miljardia ja sitten esiriinkin vielä lisää. Mikä on, on kirjanpidollisesti käyttöaste? Onko teillä jotain tietoa ensimmäisestä tuotosta takurahastoon vai onko se liian varhaista? No ehkä kolme vuotta olisi jo sellainen, että jotain käsitystä olisi, koska varmasti maturiteetti on niin pitkällä joissakin hankkeissa. Sitten neljänneksi, toiseksi viimeisenä kysymyksenä, onko pankin valintakomitea, siis tämä päätöstaho, joka yleensä tekee päätöksiä pankissa, onko esirkomitea ihan sama kuin on pankin vakituinen komitea. Jos ei, niin mitä erityispiirteitä sitten on huomioitu tähän komiteaan, jotta se noudattaisi sitten myös esirin mekanismeja. Sitten vielä pikku kysymys täydennyksenä siihen, jonka sosiaalisten kollega esitti. Kun ajatellaan EIPn ohjesääntöä, niin ette voitte puolustusalalla toimia. Mikä sitten on kantanne kun ajatellaan puolta miljardia verkkojen Eurooppa kakkosessa. Oletteko sitä mieltä, että perusrakenteen menot, jotka ovat sekamenoja tavallaan, koska se on osa tätä lisärahoitusta. Jos ajatellaan puolta miljardia, niin kieltäisittekö sitten sen, että mennä mukaan sen takia, että siellä on yksi puolustuspuolikin, vai osallistuisitteko kuitenkin kun siinä on siviilipuolikin mukana. Merci beaucoup, monsieur Rick. Kiitoksia, herra Rikke. Aika lailla kysymyksiä tuli, herra Hudak. Mutta saatte puheenvuoron, että voitte vastata niihin, olkaa hyvä. Uh, thank you for all the questions. Kiitoksia kovasti kaikista näistä ky- ky- mm, kysymyksistä. Muistutaan vähän paikallista kotimaan eduskunnan kyselytunnista, mutta kuitenkin Eh, kaiken tavoin olisi varmaan syytä aina paremmin eh, viestiä ja selvittää, mistä eh, me on kysymys. Tässä kollegani on hyvin vasta, vast, vastuussa tässä, tästä kuljetus- ja liikennesektorista erityisesti, mutta lähdenpä liikkeelle kysymyksestä, jota, punaisesta langasta, jota, joka näkyy kaikissa kysymyksissä, eli tämä additionaliteetti lisäarvo kaikille. Eli että mitä euro, eurooppalaiseen kontekstiin saadaan lisäarvoa, onko se eh, kenties kilpaileeko sen muiden rahoituslähteiden kanssa, mitä, mitä EIB eh, voi lisäarvona tuoda näihin hankkeisiin eh, Euroopan laajuisesti. Ja samoin myöskin tietysti korkotaso kaupallisissa pankeissa on hyvin matala. Eli että mikä nyt sitten meistä tekee sen paremman rahoittajan. Öö, minä itse asiassa hankin kannukseni 16 vuoden aikana kaupallisen pankkitoiminnan saralta. Mutta kuten sanottu, tätä additionaliteettia vielä öö, työstämme. Koko konseptia pyrimme mm, hyödyntämään tietenkin omassa toiminnassaan on, on öö, hyödyllistä aina, kun hallintoneuvoston kanssa keskustelemme ja hyväksymme sitten näitä hankkeita ja siinä sitten vastataan meppien kysymykseen, kysymyksiin, jotka usein, usein astikin sivuavat tätä se arvoa. Ja se on tietenkin yksi siis selkeä kriteeri, kun me näitä hankkeita punnitsemme ja niiden rahoitustarvetta arvioimme aina. Investointipankin hankkeet, hyväksymät hankkeet esirin ja muidenkin puitteista. tämä yksi on selkeä markkeri siinä, yksi muuttuja. Eli että, että tässä pitää olla jonkunnäköinen markkinarako olemassa, joko kenties sitten korkeamman riskin ansiosta, taikka hanke on erityisen eurooppalainen tai rajat ylittävä mieluumminkin. Ja siinä on monta toimia mukana. Taikka sitten äh, muutama muu seikka, joka olisi otettava huomioon, erityisesti jos näyttäisi olevan raho- rahoituksessa aukko. Esimerkiksi sosiaalinen asuntotuotanto äh, Alankomaissa se on erityisen tapetilla ollut tässä viime aikoina, paitsi siksi, että äh, ei äh, ole yksityisiä halukkaita rahoittajia, <clears throat> vaan myöskin erityisesti se, että tarvitaan kumppani pitkä, pitkävaikutteiseen rahoitusapuun tällaisella sella korkotasolla, jotka ovat tietysti meidän myyntivaltteemme. Tässä tämä saattaa rahoituksen olla, olla seitsemänvuotinen, mutta kuitenkin me olemme ö, toimija, joka voi lainata rahaa kansainvälisestä markkinoilta. On aina hyvä muistuttaa, että meidän rahamme ovat sitten investointirahastojen ja muiden tällaisten ö, <clears throat> kassasta tavallaan. Eli siltä osin ö, olemme hyvinkin kaupallinen, kaupallisesti suuntautunut rahoituslaitos äh, äh, äh, kolmen a arvoinen, mitä tulee meidän meidän lainanantokykyyn ajatellen vaikka hankkeita, jotka luo, ulottuvat 25-30 vuoden päähän, eli se on sitten kaupallisille lainanantajille liian kova pahkina purtavaksi. Eli tällä tavalla me voimme sitten yhteistyössä kaupallisten lainottajien kanssa mm, rahoittaa mittavia ja pitkäkestoisiakin hankkeita. Eli, kuten sanottu, meidän rahoitusosuutemme on enintään 50 prosenttia, eli lisärahaa tarvitaan aina sitten rahastoista, kaupallisilta liikepankeilta, alueellisista mm, tai valtakunnallisilta muilta rahoitusalan toimijoilta. Eli oli hanke mikä tahansa yli 50 prosenttia, emme voi siitä rahaa. Esir 2 erityisesti nyt tässä, tässä vaiheessa, joka on osa tätä lisäarvoyhtälöä. E, eli siis meillä on tämä hallintoneuvosto, joka, hallitus, joka näitä selvittää. Eli siis ESIR meille huoltaa hankkeita, jotka se arvioi riskaabeleiksi ja josta ei muuten sitten olisi mahdollista saada kaupallista rahoitusta juuri tämän riskialttuuden vuoksi. 2013 Ecofinissä valtiovarainministerit keskustelevat juuri näitä. Siellä, oli Oletoni Blair ja kumppanit puimassa sitä, että, että, että miksi meillä tällä, tämä, tällä, tällaiset eu toimijat, keskuspankkien muun muassa, ovat yhä maksukykyisempiä, mutta sitten taas vastaavasti hankkeet, hankkeiden rahoitus poikii paikallaan. No, todettiin, että tässä tämä on riskialtista ja riskialt, riski, riskit pitää jollakin tavalla kattaa liikepankit eh, rahoituskriisin jäljiltä olivat niin tiukasti eh, eh, säädeltyjä, tällainen maksuvalmiutta ja oma pääomaa rakennetta ja tasetta. Eli siis sitten sitä, sitä kautta Euroopan, Euroopan unionin uh, osuuden siihen sitten on pyrkinyt varmistamaan, mutta millä, Siis millä tavalla sitten eh, sieltä tulee eh, vakuuksia, esimerkiksi 100, 100 prosentin 100 eh, prosenttiin asti. Ja se on tältä nimenomaan hallintoneuvoston päätettävissä. Ja sitten meillä on hallinnon ulkopuolinen asiantuntijakomitea, joka näitä asioita pohtii ja katsoo, että onko tämä pariteetti kohdillaan. Eli Eli täällä sieltä on tullut tällaisia D-riskiarviolla merkittyjä hankkeita, joita, joihin muuten kukaan liikepankki ei koskisi tikullakaan. Eli tämä, tämä kaikin tavoin osoittaa, että, että kyllä me hyvin tiukasti pyrimme varmistamaan sen, että kaikilla näillä hankkeilla on lisäarvoa, että tämä kuuluisa tiettiä, ja että on olemassa sellainen markkina kuilu, johon, eh, jonka yli eh, muut eivät sitten yllä. Sitten muutama eh, erityinen kysymys vielä erityislaitun esimerkiksi koskien tätä 17 prosentin rahoitus ja sitten nämä 25 miljardin lisärahoituspotti näihin hankkeisiin. Voisiko pyytää kollegaa tässä vastaamaan näihin jatkokysymyksiin? Kiitos. No, ehkä voisin palata joihinkin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, joita kuultiin. Ensinnäkin nämä mielenkiintoiset kysymykset herra Fanden Kampilta. 13, ei 30, 13. Tuo kumpa vain olisikin. Niin, ähm, äh, joka tapauksessa kysytte siitä, onko niin, että Esirin 25 miljardia lisänä 13 ja vastaus on ei. Esir takuu toimii korkeammalla vivulla kuin tavallinen EIP-toiminta. Eli 25 miljardia on sellainen, joka perustuu noin 15 osaan itse niistä varoista, joita pankki tarjoaa. Suhde on yksi vi, suhteen 15 tämä vipuvaikutus esirankkeessa, koska julkinen raha tavallaan houkuttaa enemmän yksityistä rahaa. Eli 25 miljardia perustuu 15 kertoisuuteen EIMPn tavanomaisessa toiminnassa, kuten varapuheenjohtaja totesi, että me emme voi mennä yli 50 prosentin hankkeissa, mutta monissa tapauksissa paljon vähemmälläkin – Keskimäärin kertojamme on 3-4. Eli jos annamme 100 miljoonaa, niin keskimäärin se tukee 300-350 miljoonaa investointikuluja. Eli tämä lisäarvo on tätä luokkaa siis siitä, että me osallistumme. Mainitsitte myös maksujärjestelmät esimerkiksi. Totta kai moni hankkeita tiemaksuinkin, muita hankkeita puolestaan, joissa on muita rahoitusmekanismia, on julkisen alan hankkeita. Me emme itse tee mitään erottelua näiden erityyppisten rahoituslähteiden välillä eri hankkeissa. Me tuemme kaikkien tyyppisiä, mutta nyt vain on niin, että kun rahoitusta valitaan, se riippuu jäsenvaltiosta. Ja sitten sellaisesta hankkeen vetäjästä, jota me haluamme. Haluamme vain tietää, mitä ehdotuksia tulee. Haluamme, että se on eurooppalainen hanke, taloudellisesti kannattava, noudattaen myös meidän luotto-ohjeitamme, eli ylipäätään ajatellen eurooppalaista politiikkaa. Varapuheenjohtaja oikeastaan jo vastasikin vähän kysymykseen alkumaiden pankeista. Totta kai maan pankit voivat antaa luottoa halvalla markkinoille, joihin me nyt olemme markkinatilanteessa. Eli liikennelläkin, liikenteessä on aloja, kuten Euroopassakin, joissa hankkivitajille ei ole houkuttelevaa tätä rahaa hankkia. Eli me käytämme sitten tilaisuuksia siellä, missä voimme tukea hankkeita, jotta voidaan jotain tarjota hankkivetäjille. Mutta muuten pidämme näpit irti varmastikin, jos ajatellaan että tämän suuren kanavan korjaushankkeet olisivat hyvin tervetulleita, mutta ei hallitus rahat löydä myös itsekin yhtä halvallaan. It's okay. a few other things. Uh, I think on the... Uh Kiitos. Herra Zemke kysymys. Kiitos muuten MRK jatkosta, rahoituksen lisäämisestä komission ehdotuksen pohjalta kohesiotukena. Mitä se tarkoittaa liikenteelle? Mikä on EIPn rooli? No me uskomme, että totta kai kohesiorahojen lasku liittyy ylipäätään talousarvion tilanteeseen Brexitin jälkimainingeissa – tai sitten tilanteen kohdemiseen koesiomaissa. Onko se sitten reilua vai ei? Jäsenvaltiot siitä keskustelkoot. Mutta ei pelikkuu kahdellakin alalla pääasiassa. Ensinnäkin <clears throat> esir, kun nyt on jo osoittanut, että voidaan käyttää julkista rahoitusta talousarviossamme. niin, että saadaan mukaan myös yksityistä sektoria ja muuta rahoitusta. Eli aika pienellä summalla esirissä on puhe ykkösessä 21 miljardista, niin sitten investointivaikutus on 350 miljardia. Eli rahoitusvälineiden ja vivuutuksen käyttö on yksi tapa tukea kohdallisuuspolitiikkaa, rahoittaa sitä. EIPssä Kokemuksemme nyt perustuu esiriin. Me uskomme, että me voimme olla hyvä kumppani investoinneissa. Voimme käyttää kykyämme vivuttaa yksityistä rahaa, saada lisärahoitusta hankkeisiin. Ja sitten se olisi Invest EUssa tavallaan kokonaispakettina, että saataisiin myös kohesioon lisää rahaa. Se on yksi puoli asiassa. Sitten toiseksi tekninen apu. Jotta voidaan saada kehitettäviä hankkeita, niin se ei ole kovin helppoa. Kohesiomaissa ihmiset, eri tahot, paikallishallinto, yritykset ehkä ovat vähän turhaan kiinni avustuksiin, ilmaisen rahaan, niin että voidaan sitten kehittää kehityskelpoisia hankkeita ja saada rahoitusta niin, että osa voidaan maksaa takaisinkin. Ei ole helppoa sitä lyödä läpi. EIPssä meillä on investointikeskus neuvontaa varten. Se liittyy kansallisiin kehityspankkeihin. Puolassakin on omansa, toki on muitakin muualla, niin että nekin voisivat kehitellä uutta ajattelutapaa, uusia valmiuksia kehityskelpoisten hankkeiden luomiseksi. Invest eu me varmasti voimme kyllä jatkaa teknisen avun antamista kansallisille kehityspankkeille, paikallisille tuen saajille, että saada kehityskelpoisia hankkeita. Sitten liikkuvuus ja turvallisuus. Kun tänään keskustelimme komission jäsen Bulcin kanssa – Puhuimme uudesta aloitteesta, joka voisi olla liikenneturvallisuusaloite nimeltään. Tiedämme, että edelleen liikaa on kuolonuhreja autonnettomuudessa, onnettomuuksissa Euroopassa ylipäätään. Pitäisi hyödyntää digitalisoimista, uudenaikaistamista, ilmastotekijäkin voitaisiin ottaa huomioon, että tiet olisivat turvallisempia ja puhtaampia, parempia ihmisille. Eli me nyt olemme käyneet keskustelu siitä, miten EIP ja komissio voisivat käynnistää uudelleen liikenneturvallisuusaloitteen. Ehkä se lisäisi liikkuvuutta maiden sisällä, mutta EU-ssa myös ylipäätään. Sitten herra Telitska esitti hyvän kysymyksen siitä, miten EIP olisi houkuttelevampi yli ja ohi muutenkin kuin vain korkeatarjomalla. tarjomalla Kuten jo mainitsinkin tässä, yksi keino tai yksi tapa erottautua liikepankista on pitkän aikavälin rahoitus. Liikepankit eivät sitä juurikaan tarjoa. Kuten tiedätte, käymme nyt keskusteluja Jessica Drahin kanssa, Tsekin rautatieyhtiön kanssa siitä, miten voitaisiin 4 miljardilla eurolla rahoittaa yritystä Tsekin tasavallassa. EIP ei käytä siinä liikepankkia, koska me pystymme tarjoamaan rahoitusta, joka on 20-25 vuotta käytössä. Näin voidaan sitten myös lyhennykset hoitaa pidemmällä aikavälillä. Ja sitten ehkä me voimme tarjota lisäarvoa myös muutenkin. Nimittäin, että me pystymme jotenkin jäsentämään hankkeita, luomaan niitä ja sitten yhdistämään kehityksen ja innovaation. Tsekin tasavallasta ja Keski-Euroopassa meillä on useissa kohesiomaissa kehityksen alla fiksujen, aloit- fiksujen kaupunkien ja alueiden aloite. Niissä me yritämme tukea hankkeita, jotka ovat innovoivia paikallisessa kehityksessä Tsekin tasavallassa. Teemme läheistä yhteistyötä myös Tsekin kehityspankin kanssa – että voidaan tällaisia alustoja sitten kehittää rahoituksen takaamiseksi. Liikepankit eivät ehkä olisi halukkaita tähän tai pystyviäkään. Ja me pystymme kokoamaan keinoja yhteen, tarjoa pitkää rahoitusta, teknistä apua, kykyä jäsenellä, jota ei ole tarjolla liikepankkeista. Sitten verkkojen Eurooppa ja sekarahoitus, reunaidot pullonkaulat, me kyllä arvioimme näitä. Meillekin se on uusi kokemus, kun ajatellaan Merkkojen Euroopan sekarahoitusta. Elin voi ehkä enemmänkin tästä lausua. Ehkä suurimpana ongelmana on, ei ole oikein tukikelpoisia hankkeita, joihin voidaan saada pankkirahoitusta. Siellä on aika iso määrä mielenkiintoisiakin hankkeita, mutta vähän liikenteen alat sellaisia, joihin saadaan pankkiluototusta. Moni hankevettäjä, moni hallitus, alussa paikalliset toimijat ovat sitä mieltä, että voisivat noin vain siirtyä avustuksesta ehdotuspyyntöön sekarahoituksessa. Se ei ehkä onnistu, mutta jos halutaan sekarahoitusta blendikin, niin siinä tarvitaan myös tämä pankkiulottuvuus, liikepankkipuoli. Liiketanalla se ei näytä oikein olevan mahdollista. Me olemme kyllä arvioimassa myös tätä ehdotuspyyntökokemusta ja keskustelemme komission kanssa, miten se voidaan hoitaa paremmin jatkossa, mutta se kyllä vaatii enemmän työtä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, herra Hudak. Voidaan totta kai osoittaa suositun osoituksen hänelle kiitoksia, että tulitte kertomaan konkreettisesti meille siitä, mitä EIP hetki, hetki, hetki tekee. Mutta kaikki kysymykset eivät välttämättä saaneet vastauksia. Herra Dalunde otti esille yhteyden lämpenemisen, energiasiirtymän ja se, mitä EIP rahoittaa yhä enemmän myös hankkeita, jotka liittyvät moottoriteihinkin. Valintaako ne sitten millä kriteereillä? No, Sopivatko ne tälle vuosituhannelle? Entäpä herra Rikkeen kysymyksiä, joita oli viisi, ei niihinkään tainnut tulla vastausta. Vielä saatte nopeasti puheenvuoron herra Dalundin ja herra Rikeen kysymyksiin vastataksenne. Eli kollega vastaa. Thank you. Um, just if I could... Kiitoksia. Niin, muutaman sanan voin, vielä todeta tästä ilmasto, eh, ilmastosuojelun eh, suhteesta hankevalintaan. Toki eh, liikennehankkeisiin kytkeytyy ilmastovaatimus on eh, pyr- pyr- pyrkimys saada sitten 25 eh, prosenttia kaikista, kaikista hankkeista tällaista ilmasto eh, painottuneeksi, eli joiden, joihin pyritään sitten tuomaan lisää aloitteita ja kannustimia näitä ilmasto, ilmastohankkeiden, ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Kaikesta lainan annosta suurin osa on, suuntautuu, on tällaista ilmastomyönteistä, koska on nimenomaan rautatie, rautatie painottanoisuutta sekä kaupunkien välisen että kaupungin sisäisen liikenteen osalta. Sehän on aika hyvä liiketoimintakin meillä, kun ajatellaan tätä yhteenliitettävyyttä ja kaupunkien ja suurten kaupunkialueiden liikenteen sujumista, siis äh, raitiotieliikenteen kytkemistä metroon liikenteeseen ja näin poispäin. Eli äh, yli 60 prosenttia lainan annosta äh, liikennesektorilla on nimenomaan painottunut kestävien liikenneratkaisujen löytämiseksi. Ja kokonaispotista meillä, meillä on tämä 25 prosentin ilmastollinen tavoite, ilmastopainotteinen tavoite. Okay, uh, if I can also... Ja vielä äh, voisin äh, vastata herran Rikkeen viiteen kysymykseen. Eli sikäli kun ymmärsin oikein, e-, e-, ensimmäinen liittyy e-, esiriin ja tähän lisäarvoon. Varapuheenjohtaja juuri siitä sitä selosti, ymmärtääkseni. Ja, ja sitten äh, sektorit, joissa on tappioita tullut, tällä haavaa sikäli kun tiedän, ei ole ollut tapauksissa, missä olisi joututtu vakuusrahastoon ja rahaston ammantamaan, mikä on tietysti hyvä asia, kun ajatellaan näiden hankkeiden kestoa. Sä saa sitten nähdä, miten jatkossa on, mutta joka tapauksessa vakuudet ovat olemassa, minkä ansiosta rahoitus voi jatkua. Ja sitten mitä tulee näiden vakuuksien tuotosta, en tiedä onko mm, Onko siinä, mikä siinä on tilante? Kenties äh, puhutte nyt siitä, että minkä verran tuottoa sitten näiden äh, vakuuden kanssa, äh, kautta tulee. Eli että sehän on tarkoitus 15 kertaistaa tämä, tämä potti. Eli 15 tuli siis 150 en, en, en tiedä kuinka tällä, tätä on oikeasti noin raha, rahana laskettu, tai jos, jos ollenkaan. E- eli siis, no, tappiotahan tässä periaatteessa tulee noin ihan määritelmän mukaan. Ja, e- ja, ja myöskin tästä työryhmästä on jo vastattu. Ja sitten hyvä kysymys todellakin, mihin, mihin emme ole vielä vastanneet, oli tämä puolustuspoliittinen ulottuvuus. Pankin pääjohtaja Hoyer jo vuosia sitten ja totesi aikoja sitten, että pankki lanseeraa oman turva-aloitteensa. No, no, numeroita nyt en tarkkaan muista, mutta jos pari miljardia vuodessa tällaiseen turvallisuuspainotteiseen investointiin investointikohteisiin, eli sekä siviili- ja sotilasinvestointeihin – nimenomaan äh, kohdistuen. Eli äh, pankki äh, on, on nyt tätä ottanut sen kannan, että tämä, tämä kaksi, kaksi teräinen miekkä, jos näin voidaan sanoa, on, on nyt käytössä. Me otamme siis mukaan näitä hankkeita, jotka ovat sekä siviili- että puolustuspoliittisessa yhteiskäytössä, jos näin voidaan sanoa. Oui, monsieur Wim van de... Meneer van den Kamp. Acht minuten. Meillä on vielä kahdeksan minuuttia. Ja varapääjohtaja EIPstä, eli pitää käyttää tilaisuutta hyväkseen. Minulla olisi vielä kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee tuolta 13 miljardia. Tämä minulle nyt vähän epäselvää. Puhutaanko vuodesta 2017 vai pidemmästä kaudesta? Tuo on minulle nyt hiukan epäselvää. EIPn investoinnit, ai vuosittain, vuosittain selvä. Ja sitten puheenjohtaja, tiedän, että puheenjohtajakin kovasti kiinnostaa seuraava kysymys. Tässä on ero puolustuksen ja turvallisuuden välillä. Te puhuitte sanalla security. Me puhumme sotilaallisista tai puolustus liikenteestä, jos esimerkiksi turvataan lentokentät paremmin keinoin, jotka voivat olla EIPn rahoittamia. Eli mikä on nyt yhteys tässä puolustuksen ja turvallisuuden välillä? No ymmärrän tietenkin tuon, mutta miten laajasti te tulkitsette tämän kysymyksen? Merci, monsieur. Kiitos, herra van den Kamp. Olkaapa hyvä, voitte vastata. As I, as I explained, uh... Kuten selitin, olemme pankki, julkinen taho, joka käyttää myös yksityisten laitosten varoja, investointirahastoja, hedge-rahastoja ja niin edelleen kautta maailman. Ja näiden investoijien joukossa on sellaisia, jotka ovat hyvin tarkkana puolustuksen tai sen tyyppisten hankkeiden kanssa, esimerkiksi jos ajatellaan mitään, eikä saattaisi luoda, joka tappaa jonkun. Jos puhutaan turvallisuus- ja puolustusalasta, niin meidän pitää olla hyvin, hyvin tarkkana siinä, miten pitkälle voimme mennä erityisesti juuri puolustusteollisuuden puolelle ilman, että menetetään tärkeitä investoijia. Kuten kollegani jo mainitsi, jos ajatellaan turvallisuutta, niin me keskitymme kaksi käyttöhankkeisiin, kaksi käyttötuotteisiin, joilla on siviiliulottuvuus vankasti ja ainoastaan sotilaallinen. Kyberturvallisuus toinen seikka. Modernissa puolustuksessa kyberturvallisuus on vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin. Kyse ei ainoastaan raskaasta aseistuksesta, vaan – vähän hienostuneemmista puolustushankkeista ikään kuin, joten tämän tyyppisillä saroilla me haluamme toimia. Kaksi miljardia minimi tällaisiin hankkeisiin vuosittain. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Minulla oli ihan pikku kysymys vielä lopuksi. Todella pikkurikkinen. Dieselgateista nähtiin, että autovalmistajat, jotka käyttivät EIPn lainoja, ovat käytettyneet huonosti. Eli minä kysyn vain, minkälaiset takeita teille tulee sitten, jotta EIPn luotot eivät enää menisi autovalmistajille, jotka tekisivät ihan mitä tahansa, eivätkä huomioi niitä kielteisiä vaikutuksia, joita on ilman pilaantumisella. Ja totta kai kasvihuonekaasupäästöjäkin ajatellen. Um, okay, I mean our, our support industry and, and vehicle... Tietysti uh, tuke, tu, tukemme auto ajoneuvoteollisuudelle uh, on, on, kohdistuu uh, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön lähinnä. Ja näissä tapauksissa niitä voidaan sitten käyttää laajemmaltakin hyödyksi. Tämä on juuri näitä markkinarakoja, joita me innokkaasti tuemme kautta Euroopan johtuen juuri siitä, että Eurooppa laahaa aika kaukana, kaukana muiden markkinajohtajien takana ajatellen juuri mitä tulee tutkimukseen ja tuotekehitykseen juuri vaikkapa tällä saralla. Ja muutamat asiakkaamme ovat pelkästä ovat meiltä pyrkineet lypsämään. Ja jos nyt jo käy niin, että sitten ensimmäisessä syynissä ei, ei, se, ei, ei se paljastu, niin, sit, sit, me, sitten tietenkin perumme lainamme, niin kuin aina välillä on käynyt. Mutta jos tämän tyyppinen väärin, väärinkäytös on paljastunut, sillä tietysti herkistymme siinä sitten entistä enemmän ja, ja näiden tausta, normaalien taustaselvitysten lomassa sitten meillä on asiantuntijoita, jotka pureutuvat juuri näihin, näihin heikkoihin kohtiin, jos äh, erityisen tarkasti. Kiitoksia. Mikä helpotus meille kaikille. Hienoa. Kiitoksia kovasti herra Hudak ja kollegallenne, että vaivaudutte tulemaan tänne ja kertomaan meille EP-näkemyksiä haasteista, joita meillä on. Nyt mekin kohta käsittelemme tai käsittelemme näitä Teliskan lausun yhteydessä talousarvion aseita. Yhtä asiaa minä kyllä hyväksy, sen sanon teille, että te puhuitte Esiristä. Mutta Esir on tavallaan myös yhteenliittymämekanismi. Jos kun miettii, kuinka paljon on hankkeita, niin 9 prosenttia liikenteessä vain. Kun ajatellaan näitä valtavia haasteita, niin se pitäisi kertoa ei kahdella kolme, vaan neljällä. Kiitoksia. Olet jatkossakin tervetullut tänne. Pikaisin näkemisiin. Nyt voidaan osoittaa suosiota. Allez, nous continuons No sit, sitten jatkamme kokousta. Puheenvuoron saa esittelijämme rouva Ajutto päivää aiheena. Tietynlaisia jäsenvaltioita välisiä tavaran yhteyttä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt. Rouva Ajutto, olkaa hyvä. Sen jälkeen eri varjoesittelijät. Niin ja komissiokin, hyvää päivää komissio, rouvako. Kuka puhuu komission puolesta? Madame Kopsenska. C'est vous, Madame Kopsenska. Rova ko? Selvä. No me kuunnellaan esittelijämme. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Tehty työ on ollut nimittäin todella tuottava, ainakin tähän asti. Kuvittelisin, että varmasti saatamme tämän hyvin myös päätökseen ihan niin kuin tähänkin asti. Tämä yhdessä tehty työ on johtanut nyt ehdotukseen, joka ainakin minun mielestäni on aika tasapainoinen. Siinä on huomioitu aika paljon niitä kantoja, joita on tullut muilta ryhmiltä. Alkuperäisessä ehdotuksessani olin ottanut mukaan sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat vielä vahvistaa yhdistettyjä kuljetuksia niistä syistä, joita olemme usein tuoneet esille aiemminkin, Eli niin, että voitaisiin tämä kuilukura umpeen, kun on erottelua käytössä, kun ajatellaan esimerkiksi pelkästään maatieliikennettä suhteessa yhdistettyihin kuljetuksiin. Yhdistettyjä kuljetuksia käytetään hyvin naurettavalla tasolla. Eli siinä tarvitaan myös kannustimia. Oli huomioinut paljon kollegojen ehdotuksia ja ehdotetussa kompromisseissa halusin poistaa viittauksen 20 prosenttiin ajatellen kokonaispituutta etäisyyttä ja myös ajatellen etäisyyden määritelmää eh, silloin, kun on kyse nimenomaan liikenteestä. Tästä tavallaan kaksi kysymystä, josta luovuttiin ja saatiin yhteinen ymmärrys aikaan. Varmasti tästä kyllä ymmärretään hyvin, kuinka paljon minä olen osoittanut halukkuutta saada sellainen teksti, joka saisi mahdollisimman laajan tuen taakseen. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta, kun määritellään. Siitä on puhuttu aika paljon. Todellakin, että voitaisiin tietty jousto taata. Myös ajatellaan uudella tausterminaaleja. Sitten vielä Yksi hankala kysymys vielä, joka liittyy kapotaasiin ja lähetettyihin työntekijöihin. Siitäkin löydettiin johdantossa muotoilu, jonka myötä voidaan sitten huomioida eurooppalaisten sääntöjen täytäntöpano myös yhdistettyissä kuljetuksia neljä artiklan nojalla. Totta kai on tärkeää myös tarjota kannustimia, joita sen on hyväksyttävä niin, että voitaisiin jous, nopeuttaa täytäntöönpanoa. Minä toivon tälle laaja enemmistöä, niin että voitaisiin sitten käydä neuvottelut neuvoston kanssa ja lähettää myönteinen viesti alalle, koska se on todellakin tärkeää, jotta voitaisiin tämä multimodaalisuus taata. Ehkä tämä nyt riittää kuunnella sitä varjoesittelijöitä. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti, Rova Ajut. Rova Schmidt, olkaa hyvä. Ja danke, liebe Kollegen. Um... Kiitos, hyvät kollegat. Todella yhdistetyt kuljetukset olisivat hyviä, jos niitä voitaisiin käyttää laajalti ja eivät olisi mikään marginaalinen tuote. Se, mitä on työstetty yhdessä esittelijän kanssa, voi varmasti auttaa meitä eteenpäin niin, että yhdistetty käytetyistä kuljetuksista tulee houkuttelevampia. Toisaalta meillä on komission ehdotus nyt hyvin yksinkertaistettuna ja toisaalta painostetaan jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ylipäätään saataisiin järkevää tilastotietoa käyttöön. Tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen ei saada kuitenkaan lähteä siitä, että kaikki paranee automaattisesti. Rautatie selviävät heikommin kuin tieliikenne yleensä ajatellen byrokraattisia esteitä – kuten vaatimukset, kuljettajien vaatimukset puhua yksittäisten jäsenvaltioiden kieliä esimerkiksi. Tällaisten vaatimusten kanssa yksinkertaistamista ei saada aikaiseksi. Jos halutaan kuljetukset siirtää rautateille, pitää todella johdonmukaisesti kehitellä yhtenäistä eurooppalaista – rautateiden aluetta. Tämä mietintö on hyvä ensiaskel, mutta lisääkin tarvitaan. Lyhyesti vain muistuttaisin siitä, että Yhdysvalloissa voidaan tukea yhdistettyjä kuljetuksia tavalla, joka ei ole mahdollista meillä Euroopassa. Kuitenkin haluaisin vielä painottaa sitä, että ottaen huomioon edellistäkin yhteistyötä, tämä yhteistyö kautta puoliryhminen on sujunut oikein hyvin. Haluaisin kiitellä esittelijää. Hän on tehnyt hyvää työtä ja toivoisin vain, että todella tuetaan tätä kompromissia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos, Rova Schmidt SDstä. Olkaa hyvä. To replace my colleague. Minä olen Isabella de Montin, siellä ja Albert kollegat on aluksi on kirjataan juttuja ja muita varjoesittelyitä, että on saatu kompromissit löydettyä tähän mielenkiintoisen tärkeän aloitteeseen. Valitettavasti aikaa oli aika vähän keskustella tästä aiheesta, koska tämä mobiliteettipaketti alkuosaltaan oli aika suuritöinen. Mutta jos me haluamme tällaiset yhteiset kuljetukset teho, tehokkaammiksi, olemme varmoja, että voidaan sitä kautta tuoda sitten helpotusta sekä ruuhkiin että rajoittaa hiilidioksidipäästöjä. Tarkoitus on äh, pyrkiä äh, äh, tasoittaa näitä meidän välisiä eroavaisuuksia. Tarkoituksena on tärkeää viitata 44 tonnin yhdistelmäajoneuvoihin. Meidän täytyy joka tapauksessa velvoittaa jäsenmaat investoimaan näihin kuljetusmuotoihin. Siinä sen, sen, sen, sen vuoksi haluammekin rajoittaa tämän osallistu- no, nostaa, nostaa tätä rajaa 35 prosenttiin, mitä tulee valtion avoinna Sitten vielä saksaksi muutama sana Eli tämä tavarakuljetus on tärkein kuormittava tekijä liikenteelle. Meidän on huolehdittava siitä, että tämä direktiivi on nyt sitten vastaa näihin tähän tarpeisiin. Se on eh, niinkin kunnianhimoinen niin kuin on mahdollista. Että ajatellaan 20 eh, prosenttia sitten kokonaisliikenteestä loppujen lopuksi tämä osuus. Ja pikkuhiljaa tässä edetään eh, kohti tätä kunnianhimoisen kunnian, tätä tavoitetta, jonka olisimme toivoneet olemaan vähän kunnianhimoisia, mutta oikealla tiellä ollaan, kuten sanottu. Kiitoksia puheenvuorosta ja sitten Rova Vilvaa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ensin kiittäisin esittelijää Rova Juttua tehdystä työstä ja kaikista ponnisteluista, kun käytiin keskustelua kompromisseista. Todellakin olemme samaa mieltä aloitteesta. Me tuimme tarkistuksimme kanssa myös yksinkertaistamista, digitalisoinnin tarvetta, niin että voitaisiin hallintoasetetta keventää ja niin, että on enemmän tietoa, läpinäkyvyyttä. Informaatio, näkemys on tärkeää. Ja totta kai myös johdonmukaisuus. Mehän puhumme nimenomaan multimodaaliliikenteestä, joka ei koskaan ole mahdollista todellisesti, ellei me sitten ole johdonmukaisia myös eri hankkeiden toteuttamisessa, joihin olemme sitoutuneet Euroopan tasolla jos, joita ei ole vielä toteutettu. Jos ajatellaan, mitä tilintarkastustuomioistuin on lausunnossaan todennut muutama päivä sitten, että jos ajatellaan jäsenvaltion, eivät ole olleet hankkeessa johdonmukaisia, ja se on todella iso vaiva. Jos ajatellaan yhdistämään liikettä maantieliikenteen osalta, tarvitaan ehkä myös raideliikennettä, ja jos raideliikennettä kehitetään, niin sitä täytyy miettiä myös hankkeiden lopun saattamista kaikilta osin ja ehkä olisi hyvä tuoda esille tässäkin. No sitten kompromisseista. Meidän ryhmämme hyväksyy neljä ensimmäistä, mutta epäilyjä kyllä tuli esille keskusteluissamme liittyen viitoseen. Viitos kompromississa asetetaan velvoite jäsenvaltioille niin, että kannustetaan liikennettä. vain kolmessa kysymyksessä. Meistä on se ei riitä. Siellä pitäisi olla mukana myös ei niinkään velvoittavana, vaan mahdollisuutena jäsenvaltioille ja varsinkin, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat esittää muita kannustimiakin, eikä vain näitä erotettuja. Siksi se kompromissi ei vaikuta nykyismuodossaan hyvältä, mutta olemme kyllä valmiita keskustelemaan. Ehkä huomiseksi tulee jokin muutos, kuten esitellä aiemminkin. No, sitten kuutos kompromissista sen verran, että jälleen kerran voidaan vain todeta, että me oikein hyväksy näitä valtion tukia, joka as, rajana 35 prosenttia. Se on hyvämme kanta näihin kompromisseihin, joita on nyt työstetty. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia, Rova Vau. Herra Lundgren. Herra Lundgren, anteeksi, en tiennytkään et ole ryhmää vaihtanut. Anteeksi ensin. La parole est à vous, monsieur Lundgren. No nyt sitten, herra Lundgren. Very much. Uh, yeah. Kiitos oikein paljon. Niin. The, the things uh, Miss Ayutu has... Olen aika monen Ayutun sanoman kanssa samaa mieltä. Usealla tapaa tämä on hyvä kompromissi. Haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt työtä oikein hyvin. Eikä oikeastaan muuta. Ei tarvitse puhua yksityiskohdista, koska kaiken kaikkiaan melko hyvä kompromissi. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Monsieur Dalunde. Kiitos Lundgren ja nyt sitten herra Dalunde. Tack för ordförande och tack till Kiitoksia eh, puheenjohtaja ja kiitokset eh, esittelijälle hyvästä yhteistyötä meistä olisi ollut parempi, että tämä olisi tuntunut entistä selvemmäksi, että tässä lakipaketissa halutaan tavoitella tällaista viherryttävää. Eli, eli että teiltä, rautateille ja, ja sieltä edelleen vesi, vesikuljetuksiin. Mutta kompromissit ovat kuitenkin ihan, ihan ihan hyvät ajatellen juuri näiden uudelleenlastausterminaalien rakentamisen tarpeen korostamista. Kaiken kaikkiaan tämä meidän viherryttämistavoitteemme näkee hyvin tässä lakitekstissä. Se kabotaasi on, on myöskin saanut sille kuuluvan sijaan tässä ehdotuksessa. Kiitoksia kovasti herra Dalund. Sitten herra Deli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan ottaisin esille kysymyksen esittelijälle ja oikeusyksikölle liittyen kompromissin neljää. Kompromissin neljähän edellyttää, mikä on sitten erityissäädöksen ja kapotaasin kohtalo. Viime viikolla se meni nurin valitettavasti täysistunnossa. Jos ajattelee kompromissin nelosta ja sen sisältöä, niin se noudattaa kyllä liikennevaliokunnan kantaa erityislaissa ja kapotaasissa, mutta valitettavasti mehän tiedämme myös, että nimenomaan se kanta meni nurin viime viikolla täysistunnossa. Eli, eli tässä se on nyt tavallaan ongelmallinen. En oikeudellisesti voi myöskään hyväksyä sitä, että tässä asiassa, joka liittyy sääntöihin, joita käytetään muualla, niin voi käydä niin, että varjoesittelijä ja yhdessä neuvoston ja komission kanssa päätyvät sopimuksen kolmikantaneuvottelussa tässä asiassa, ja sitten kädet ovat sidotut yrityslaissa kapotaasissa, ja sitten se viivästyy. Siksi oikeastaan kysyn tätä. Huomenna pitäisi jo toimittaa äänestys tästä, mutta minulla on kyllä isoja ongelmallisia oikeudellisia ongelmia. Ehkä olisi hyvä paneutua siihen. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, herra Deli. Herra Riki, olkaa hyvä. <clears throat> si je puis permettre de répondre. Jos saa vastata herra Delille, ei tässä ole mitään sääntöjenmukaisuusongelmaa, koska täysistunto nyt viisaudessaan päätti niin, että asetus, joka aikanaan hyväksytään, on sitten se asetus, joka on oikeudellisesti poliittisesti oikea. Todellakin suhteellinen epävarmuus voi säilyä. Ei tässä varmasti ongelmia tule, mutta minä kommentoisin poliittisemmin, vähän samansuuntaisesti kuin mitä esittelijä totesi, tai siis varjoesittelijän rouva Bilbao. Olin aika yllättynyt kuitenkin, että EFDD, joka on tässä esittelijänä, usein nyt kuitenkin aika ei päileväinen Euroopan suhteen, jos niin voi sanoa, kun ajatellaan sitten minun ryhmääni, joka on todellakin eurofederalistinen, niin että tässä kuitenkin puututtaisiin jopa kansalliseen liikennejärjestelyihin. Todellakin ajatellen niin aika lailla toissijaisuutta vastaan. Yleisestihan, kun ei tässä nyt ole toissijaisuusasiantuntijoita, eli mihin suuntaan tässä oikeastaan kompromississa mennään? Kun Rova Bilba otti esille ne muutamat, jotka puuttuvat aika lailla kansalliseen sääntelyyn. Tässä nyt poliittinen kartta on kääntänyt häränpyllyä. La Commission européenne. Sitten komissio, olkaa hyvä. Nyt on teidän vuoronne puhua. Bien votre prénom. Um, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos oikein paljon, että saimme mahdollisuuden puhua täällä. Ajattelen tätä mietintöä ja tarkistuksia, jotka <clears throat> liittyvät yhdistettyä kuljetuksia. Kiittäisin esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvin tarkasta työstä. Käsittääkseni selkeästi on ymmärretty komission poliittiset tavoitteet, jotka löytyvät tämän ehdotuksen takaa. Siis se, että halutaan enemmän tavaran kuljetuksia pois maantieliikenteestä enemmän muiden kuljetusmuotojen suuntaan, kuten monet teistä sanoivat tänään ja ovat sanoneet aikaisemminkin, tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Muutenhan se olisi toteutunut EU-ssa jo kauan aikaa sitten – Luvalla ne kommentoisin lyhyesti joitain kompromissitarkistuksia, joita esittelijä ehdottaa yhteistyössä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Mitä tulee tähän matkaan, pidämme hyvänä sitä, että puhutaan lähimmästä sopivasta terminaalista, ottaen huomioon, miten erilaisia tilanteet ovat terminaalien osalta kautta Euroopan unionin. Tämä tuntuu ensin vähän oudolta, että tuettaisiin monimuotikuljetuksia sen kautta, ettei rajata liikaa tuota matkaa. Eli siksi puhutaan ehdotuksessa tämän sanamuodon mukaisesti. Kuulin selitykset ja tuen sille, että tuo linnun tietä otettaisiin poistaa 20 prosenttia koko matkasta. Monet mainitsivat tämän, mutta meidän on oltava tarkkana niin, ettei lopullisessa ehdotuksessa käy niin, ettei viitata lähimpään sopivaan terminaaliin, koska jos menetämme tämän kaiken, niin silloin tuen mahdollisuuksia leikataan kovasti verrattuna nykytilanteeseen. Ja vaarana on se, että siirrytään voimakkaammin vielä tieliikenteeseen. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että jos halutaan tukea yhdistettyjä kuljetuksia, on huolehdittava selvyydestä ja siitä, että Asiakirja voidaan sähköisesti käyttää kautta Euroopan unionin. Ja näissä tarkistuksissa on puhuttu näiden tekijöiden tukemisesta, ja se on tervetullutta. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että yhdistelmäkuljetukset eivät saa hankaloitua siksi, että on käytössä eri kansallisia tapoja, jotka vaikeuttavat esimerkiksi tiedonvaihtoa tai sen tarkastamista, että sääntöjä noudatetaan. Me näemme paljon hyötyä siinä, että ehdotuksessa halutaan velvoittaa raportoimaan kansallisista tavoitteista. Ja toivon, että kun tämä astuu voimaan, niin jäsenvaltiot noudattavat näitä suosituksia ja tämä mahdollistaa – komissiolle sen, että voidaan tänne valiokuntaan ja parlamenttiin järkevällä tapaa raportoida tapahtuvasta edistyksestä. Ehkä yksi kommentti, joka liittyy kompromissiin numero kuusi, samoin kuin muihin valtion tukiin liittyviin tarkistuksiin. Joutuisin nyt vastustamaan esittelijän kompromissiponnisteluita tässä, kun tässä on oikeudellisen perustan kysymys sille, että komissio ei voi esittää ryhmäpoikkeusasetuksia. Tällaisen tarkistuksen kautta se ei ole oikeudellisesti mahdollista, joten tämän kompromissitarkistuksen osalta pyytäisin, että valiokunta äänestäisi vastaan. Ehkä viimeinen kommentti vielä. Tämä tuli esiin myös, kun käsiteltiin tieliikenteen sääntelyä ja yhteyttä tähän. On tärkeää, että jonkinlainen ekvivalenssi kansainvälisten yhdistelmäkuljetusten ja tieliikennekuljetusten välillä. Tässä on kyse kahdesta kilpailevasta liikennemuodosta. Kompromissi 4, joka oikeastaan selvittää tätä asiaa ja toteaa oikeastaan uudestaan sen, että maantieliikenteen säätely pätee, kuten on aina pätenyt – Useat kerrat on sanottu, että yhdistelmäkuljetusten direktiivi ei muuta tieliikenteen sääntelypuitteita. Vahvistetaan vain uudestaan se, että on olemassa nykysäännöt tieliikennekuljetuksille. Tiedämme, että kysymyksestä on keskusteltu useat kerrat. Joskus on väärinkäsityksiä siitä, mitä tämä koskee. Tässä pyritään vain parantamaan tasapainoa eri liikennemuotojen välillä tavarakuljetuksessa. Kiitos. Merci beaucoup pour la... Kiitoksia kovasti komission kannan esittelystä ja sitten Rova Jutto. Nyt voitte lausua loppusanat, olkaa hyvä. Sì, allora molto breve. Eli ihan lyhyesti. Kiitos huomioista kaikille varjoesittelijöille. Ensinnäkin tämä oikeudellinen puoli, sitäkin tässä jo selviteltiin, mutta ei tietenkin tarkoituksena ole laatia teksti, joka on puutteellinen. Aina se kuitenkin on eurooppalainen säädös. Ei siinä oikeastaan kaputa siinä etutyöntekijöiden kohdalla mitään eroja tulee verrattuna nykytilanteeseen, kun sitten kun tai jos tulee muutoksia säännöstöön. Eli miten se nyt on muotoiltu, niin ei se sitten estäisi myöskään erojen toteuttamista. No mitä sitten tulee siihen epäilyyn, jota esiteltiin liittyen toisiaisuuteen tai neuvotteluihin. Ei kannata olla yllättynyt rarikee. Nimittäin tekstissä on ihan valtavasti liikkumavaraa annettu valinnanvaraa jäsenvaltioille – valita sitten oma mielensä mukaan joku vaihtoehdosta. Oikeastaan halusi vain kannustaa ja puskea jäsenvaltiota eteenpäin. Siis velvoite vain, että jotain pitää valita. Jos sitten ei olisi muuten tullut ollenkaan kannustimia, niin ettei olisi lykätty kohti yhdistettyjä kuljetuksia. Nyt annetaan valinnanvapaus valtioille mutta valita pitää kuitenkin. Voi valita, mutta pitää valita. Valitse sitten eri vaihtoehdoista. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, rouva ajuttu Ja muistuttaisin, että äänestys toimitetaan tästä mietinnöstä huomenna kello yhdeksän. Ja sitten menemme eteenpäin. Herra Delin mietintö, lausunto puhtaiden energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Saatte puheenvuoron herra Deli sitten keskustelu varjoesittelijöiden kanssa, valmistelijoiden kanssa, jonka jälkeen kuulemme Eurooppaan komissiotoro. Herra Deli, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä on, on Tranin la, lau, lausunto, jonka saimme, on hämmästyttävästi sorvatuksi ennen äh, huomista takarajaa ja samalla herättäneeksi sitten äh, herättäneeksi kollegojen kiinnostuksenkin myöskin päätellen tästä äh, kahdesta ja puolesta sadasta muutosehdotuksesta. Ja olemme onnistuneet pusertamaan useimmat niistä 21 kompromissiin. Ja näissä kompromisseissa yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa olemme onnistuneet käsittääkseni saavuttamaan mm, tavoitteemme ensinnäkin tämä tekninen neutraalius, siitä saada vähän laajemman, pidemmälle mennen kuin komissio, komissio. Ja toisekseen näissä kompromisseissa olemme pyrkineet saavaan aikaiseksi jonkinlaista oikeudellista varmuutta tähän koko kysymykseen – niin, että tämä direktiivi kytkeytyisi tiiviimmin vaihtoehtoisen polttoaineiden infrastruktuuriin, mitä tulee näihin erilaisiin malleihin. Ja sitten me olemme myöskin jäsenmaille asettaneet selkeitä tavoitteita ja ovat tietysti kuntien, alueiden ja muiden julkisten toimijoiden kontolla ja joutuvat sitten äh, äh, sitoutumaan näihin valtakunnallisiin tavoitteisiin eri maissa ja tässä EUn instituutiot ovat tässä oma roolinsa uutuutena. Äh, komission ehdotuksesta ei ollut parlamentissa olemme tätä pyrkineet ajamaan pidemmälle. On vain loogista ottaa nekin tähän sitten direktiiviin mukaan nämä tämän tyyppiset ajoneuvot. Sitten on koko joko uusia ajoneuvoja L-kategoria moottoripyörin osalta otettu mukaan ja äh, julkisten palvelujen laajentaminen esimerkiksi vaikkapa postin ja äh, pakettien jakelu silloin, kun äh, valtio niistä hoitaa, tai äh, vaikkapa ja sen tapaiset julkisen hallinnon toteuttamat palvelut tähän saatu ympätyksi mukaan. Aika hyvä tulos loppujen lopuksi. Ja kiitänkin tässä varjoesittelijöitä, jotka olivat valmiita ja avoimia ehdotuksillinen. Ja tuloksena oli minun mielestäni ihan kelpo, kelpo paketti, joka on huomenna sitten hyväksyttäneen reilusti. Merci beaucoup, monsieur Deli. Kiitos oikein paljon, edustaja Deli. Nyt lähdetään keskustelemaan. Edustaja Andersson. Kiitos oikein paljon esittelijälle ja koko tiimille tästä hyvin tehdystä työstä. Todella tämä on hyvä tulos ja se nähdään siksi, että päästiin niin hyvin sopuun eri ryhmien kesken. Minusta tuntuu, että mitä tulee näihin myönteisiin seikkoihin, niin olette ihan oikeassa. On hyvä, että soveltamisajaa ala on laajennettu. Ja kiitos paljon tuosta tarkistuksesta, joka koskee EUn toimielimiä CD-ryhmän tarkistus. Olisimme oikeastaan toivoneet, että se olisi mennyt vielä pidemmälle, koska tässä on tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät rakennus alaan ja laitteisiin. Tämä on teknisesti hankala ala. Toivon, että komissio katsoo tätä tulevaisuudessa. Tämä on hyvä ajatellen kompromissitarkistuksia. On hyvä, että eri ryhmät ovat tehneet yhteistyötä, että saadaan tämä uudelleen tarkastelulauseke ja kompromissit. Ja myöskin, että delegoidut säädökset ovat olemassa vielä tulevaisuudessa. Näin komissio saa oikea-aikaisesti päivitettyä näitä asioita. Kuten tiedätte, Olisin pitänyt parempana, ettei pidettäisi tiukasti kiinni vaihtoehtoisten polttoaineiden määritelmästä, koska osa näistä ei oikein liity puhtaisiin ajoneuvoihin, mutta voimme hyväksyä tämän tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan olen todella sitä mieltä, että toivon, että tämä vaikuttaa niihin keskusteluihin, joita Envivaliokunnassa käydään. Tiedän, että en missään varmasti on mielenkiintoisia keskusteluita luvassa ja on hienoa, että TRAN-valiokunta on näin rakentavassa hengessä tehnyt näin hyvää työtä tässä kysymyksessä. Kiitos jälleen kerran. Kiitos. Edustaja Lundgren, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Tack så mycket, fru. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille mukana olleille hyvästä yhteistyöstä meistä olisi ollut eh, hyvä, että, että tässä olisi oltu kunnianhimoisempia, koska tässä on, on tarkoitus saada eh, puhtia tähän eh, kestävämmälle kuljetussektorille, mutta tässä, on, tässä vielä nämä tavoitteet vähän laahaavat tämän kunnianhimoisen tavoitteen jäljessä, koska tämän, tämän uuden tyyppisten ajoneuvojen rooli uskotaan vahvi, vahvistuvan lähi, lähivuosikana. Ja tietenkin meidän pitäisi sitten edesauttaa tätä kehitystä. E, esimerkiksi että halutaan tällaiset ajoneuvot myöskin sitten mahdollisimman runsaslukuisen saavuttamaan nämä tavoitteet, siis sähköajoneuvot toivottavasti sitten myöskin asianomaiset saavat paremmin aikaa sitoutua tähän, mukautua tähän uusiin vaatimuksiin. Mitä sitten tulee meidän tavoitteisiin, ja se avoimeksi jättäminen on, on, on tietenkin aika heikentävä, vesittävä seikka tässä, koska silloin ei, ei asianomaisella välttämättä motivaatiota kiirehtiä. Tietysti hyvä se, että kategoria L otetaan moottoripyörän osalta otetaan mukaan tähän koko hankkeeseen. Ja toivottavasti sitten myöskin täytäntöpana säädökset sitten todella lopu, lopullisessa versiossa säilyvät, jotta, jotta voimme sano, jatkossakin sanoa sanottavamme tässä. Kiitoksia. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos oikein paljon, edustaja Dalunde. Edustaja Kyllönen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Joten puheenvuoron saa uudestaan komissio. Esa Vanden, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Je vais parler en français. Merci. Puhun ranskaa. Kiitos, puheenjohtaja. Me pidämme tervetulleena yleisesti tätä luonnosta. Vaikuttaisi siltä, että kaikki ovat kanssamme samoilla linjoilla, että soveltamisalaa tulisi laajentaa tarvitsemme yhteiset määritelmät. Meidän täytyy ehdottomasti asettaa vähimmäistavoitteet. Ja näiden viimeisten puheenvuorojen pohjaltakin voidaan sanoa, että tarvitaan hyvä tavoitetaso. No mitä sitten voidaan todeta eri keskusteluista, niin varmasti tarvitaan vielä määritelmää selvennystä tavoitteetasolle ja, ja miten niitä sitten toteuttaa. Me olemme miettineet myös tätä puhtaan ajoneuvon määritelmää sikäli, että se täytyy teknologisesti neutraali perustuen kuitenkin päästöihin. Sorry. Pour les, les véhicules, euh, euh, les heavy duty véhicules on... Euh, Sitten hyötyajoneuvoja varten tarvitaan päätösvalta myös, kuten olette varmasti jo nähneetkin, että meillä ei ole vielä sellaisia standardeja käytössä. Ehkä tämä nyt riittää tällä erää. koska hyvään suuntaan tässä ollaan kaiken kaikkiaan menossa tämän ehdotuksen pohjalta. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Monsieur Deli, la... Kiitos. Herra Deli, voitte päättää keskustelun. Thank you. Kiitoksia vain kaikille ja kiitos näistä kommenteista. Olen äh, toki yhtä mieltä siitä, että äh, pitää olla niin kunnianhimoinen kuin mahdollista niin sitä, siihen tietysti olemme pyrkineet, mutta kuitenkin tarkoituksensa jäsenmaat, alueet, kaupungit mm, tähän samaan kelkkaan, niin monilukuisena kuin mahdollista. Tietysti paperilla voidaan tavoitteet asettaa kuinka huikeaksi haluamme ilman, että sitten kuitenkaan ne ovat toteuttamiskelpoisia jäsenmaiden tasolla. Siksi olen iloinen siitä, että, että, että kaikki jakavat tätä, tämän näkemyksen kanssamme ja että ovat valmiita hyväksymään tällaisen tasapainoisen lähtökohdan, mutta sitten tos, toisaalta riittävän riittävän joustavia. Huomenna äänestykset tavataan. Kiitos vielä. Je rappelle que le vote aura lieu demain à 9 Kiitos, eli me tuomme äänestyksen huomenna kello 9. Näin päättyi tämä ensimmäinen osa päivästämme ja pyytäisin, että kaikki ne, joiden rooli ei ole koordinaattorina, lähtisivät sallista. Ja koordinaattorit 7.30, vartti aiemmin, kun ajateltiin 7.30, aloitetaan koordinaattoreiden kokous. Ja muut sitten tapaamisen huomenna kello 9. Kiitos.